tullaan jo Rova Gardinin mietintöön, unionin pelastuspalvelumekanismi. Ja nyt esittelijänä sitten Gardini saa neljä minuutin puheenvuoron, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Credo che oggi sia per tutti... Kiitos puhemies. Me varmasti olemme nyt täällä kaikki lähteneet, jotka olemme työstäneet tätä asiakirjaa. Olemme päätyneet nyt tärkeään ajankohtaan, joka on tunteita herättäväkin. Olemme käyneet pitkiä neuvotteluita ja nyt viinokin voimme äänestää uudesta pelastuspalvelun mekanismista. Voi olla, että se on pieni askel, mutta tärkeä kuitenkin, kun tässä menemme kohti turvallisempaa Eurooppaa ja turvallisempaa maailmaa. Aluksi haluaisinkin kiittää kaikkia parlamentissa, kaikkia kollegoja, jotka ovat tässä tehneet yhteistyötä rakentavassa hengessä aivan viime hetkiin asti. Minä uskon, että Euroopan parlamentti on nyt osoittanut jälleen kerran olevansa se toimielin, joka on kaikkein eniten kuunnellut kansalaisia. Me tiedämme, että kansalaiset näinä aikoina eivät näe Eurooppaa kovin myönteisessä valossa, ainakaan suurelta OSHIN, jos ajatellaan kansalaisia, varsinkin joillakin aloilla. Mutta meillä on kuitenkin laajoja alueita, joissa Eurooppa voi tehdä työtä. Siksi meidän on osoitettava kansalaisille, että kyllä Eurooppa on lähellä kansalaisia. Eurooppa on heidän ystävänsä, yhteinen kotinsa. Ja ehkä vihdoinkin saamme aikaan jotain myönteistä tässä hengessä sellaista solidaarisuutta, jota me tämänkin mekanismin myötä voimme tarjota. Se kokonaan muuttaa, myllertää suorastaan nykyistä pelastuspalvelujärjestelyä, joka sinällään on jo hyvin tärkeä ja hyödyllinen, mutta nyt voidaan osoittaa kansalaisille, että Eurooppa on heidän rinnallaan. Olen iloinen, että tässä voidaan käydä vuoropuhelua kaikkien kansalaisten ja kansakuntien kesken Euroopassa. Olen ollut esittelijänä myös kolmikantaneuvottelussa ja halusin nimenomaan vahvistaa Euroopan kantaa niin, että Euroopan parlamentin kanta säilyisi. Ehkä jopa sitä vielä olisi pystytty vahvistamaan, ainakin puolustamaan ja edistämään. Kiitos myös komission jäsen Georgievalle hänen osoittamastaan kärsivällisyydestä tällä alalla jolla hänkin on elänyt ne dramaattiset hetket, joita on syntynyt eri katastrofeissa. Hän on nähnyt, mitä on tragediat ja kärsimykset eri perheissä, yhteisöissä. Kun ajatellaan katastrofia, joita usein tapahtuu nykyään, ne ovat yhä väkivaltaisempia välttämättä sitä tunnetta ja inhimillisyyttä ei voida suoraan välittää, mutta kuitenkin se on nähtävissä noissa paikoissa. Siksi minä uskon, että me olemme nyt kirjoittamassa uuden luvun pelastuspalvelussa ja ennaltaehkäisyssä. Ennaltaehkäisyssä ennen kaikkea, koska me haluamme suojella kansalaisia ennaltaehkäisten, ettei niitä katastrofeja tulisi yhtä lailla. Ja ainakin pysyttäisiin vahinkoja lieventämään. Ja meidän täytyy ainakin edistää ennaltaehkäisyn kulttuuria. Ajatellaanpa vain riskinhallintaa ohjelmia, koska se on erittäin tärkeää siinä, että tehokkaasti tätä voidaan viedä eteenpäin. Mutta toisaalta voidaan myön luoda myös vapaaehtoisia reservejä, jotka voivat toimia mekanismin puitteissa. Tässä on useitakin kysymyksiä, mutta en halua ottaa pelkistään teknisiä kysymyksiä, jotka kaikki jo tunnemme. Minä vain toteaisin, että olemme halunneet jotenkin päästä eroon joidenkin, kansa, joidenkin kansallisten hallitusten ja valtioiden vastakoisuudesta ja korostaa myös toissijaisuutta yhä enemmän. Nyt odotan mielenkiinnolla muiden puheenvuoroja ja komission jäsen, jäsenen puheenvuoroa. Kiitoksia edustaja Gardini. Sitten komission nimissä komissaari Georgieva. Hyvä. President. Kiitos herra puhemies heti kärkeen. Haluaisin kiittää edustaja Gardinia ja kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä jotka väsymättä olette tehneet työtänne, työtänne saadaksemme tänään esille olevan lain kohdan valmiiksi. Tehkämämme päätös koskee sitä, että saamme taatuksi paremman turvan kansalaisille ja talous, taloudellemme, koska koko ajan sattuu erilaisia katastrofeja yhä tihemmin. Meidän tarkoituksemme on äh, tarjota parempaa tukea katastrofien uhreille kautta maailman. Kaikki te tiedätte, että äh, viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana me olemme joutuneet todistamaan selvän äh, nousun katastrofien voimakkuudessa ja esiintymistiheydessä täällä Euroopassa. Kymmenessä vuodessa on sata tuhatta äh, kansalaista joutunut helteiden, tulvien, äh, kesä- ja talvimyrskyjen riepottelemiksi. Ne, on myöskin, ne ovat vaikuttaneet myöskin merkittävästi meidän talouteemme. Ja äh, yhteis, yhteiset kustannukset, tappiot ovat, on laskettu 150 miljardiin kymmenen vuoden aikana trendi on maailmanlaajuinen. Viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa vahinkojen kustannukset olivat enemmän kuin 100 miljardia dollaria vuodessa mutta tämähän on vain murtoosa kaikista vahingoista. Tämä edustaa vain vakuutuskorvauksien osuutta kaikista vahingoista. Tämän kesän tulvat esimerkiksi Euroopan keskiosassa tulivat maksamaan meille yli 12 miljardia euroa. Ja esimerkiksi Saksassa nämä kustannukset olivat historiallisen korkeat. Eli ei tässä nyt todellakaan ole hetkeäkään tuhlattavaksi tämän uuden lainsäädännön ansiosta me otamme pitkän askeleen eteenpäin hankkiaksemme tällaisen pelastuspalvelujärjestelmän Eurooppaan, joka painottaa ennakkoon valmistautumista ja ennalta ehkäisemistä ja suuntautuu kokonaisvaltaisesti tähän reaktio toimeen. Ensimmäisen kerran historiassamme jäsenmaat ovat olleet valmiita hyväksymään ennaltaehkäisyn ja valmistautumisen, varautumisen saralla juridisen vastuun. Asiantuntijat ovat valmiina kaikkialla, jos tuho uhkaa jotakin meidän valtiomaatamme tai jotakin ulkovaltaa. Tämä lainsäädäntö vastaa Euroopan parlamentin huutoon, jonka olen täältä moneen kertaan kuullut. Eli että me meidän Euroopassa on äh, e, esiinnyttävä yhdessä, yhteisessä rintamassa aina katastrofin hetkellä tässä Euroopan Euroopan hätäapukeskusta on moneen kertaan perään, peräänkuultettu täältä, tästäkin salista, ja nyt se on sitten todellisuutta, tulee olemaan todellisuutta. Me olemme lähteneet puusta, tyvestä puuhun liikkeelle, joka äh, pohjautuu jäsenmaiden vapaaehtoisuuteen alusta loppuun, ja että tässä tullaan sitten myöskin kunnioittaneeksi äh, läheisyysperiaatetta. Äh, ihan lopuksi toteaisin, että no, muutama viikko sitten Filippiineillä omin silmin saatoin nähdä, miltä näyttää, kun Eurooppa puhaltaa yhteen hiileen. Ja olen tästä saavutuksesta perin ylpeä. Tulevaisuudessa äh, lainsäädännön täytäntöönpano äh, tulee äh, edellyttämään teidän tukeanne, mihin lasken sataprosenttisesti. Kiitos. Kiitos komission jäsen Gergieva. Sitten esittelijät. Kollega Paskua on enää paikalla, joten kollega Stifler. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Uusi pelastuspalvelumekanismi ehdotus selvästi kohentaa nykyistä yhteistyöjärjestelmää tällä saralla niin, että voidaan reagoida tehokkaammin ja nopeammin katastrofeihin, myös ennaltaehkäisyä kehittää. Viime vuosina Useimmat pelastuspalvelutoimet ovat tapahtuneet Euroopan unionin ulkopuolella ennen kaikkea kehitysmaissa, jotka oikeastaan enemmän kärsivät luonnonkatastrofeista, jotka ovat kammottavia ja yhä useammin niitä tulee vastaan. Suuri osa budjetista menee nimenomaan unionin pelastuspalveluun ja vain 30 prosenttia menee unionin ulkopuolisiin toimiin. Olen pahoillani, että kun ajatellaan varojen jakoa, ettei tässä oltu johdonmukaisia todellisen tilanteen kanssa ja meidän halumme kanssa ennaltaehkäistä katastrofeja myös kehitysmaissa. Kiitos. Kiitos kollega Strifler. Sitten kollega Stavrakakis. Puhemies. Pelastuspalvelumekanismi todellakin luo lisäarvoa EUn tasolla niin, että on enemmän solidaarisuutta kansojen välillä. Ihan äskettäin Aquilan Italian maanjäristyksessä oli hyvä esimerkki. Tai esimerkiksi Filippiinien hirmumyrsky. Ja varmaankin ennaltaehkäisy on parempi kuin äh, jälkiseurasten hoitaminen. Se on halvempaa ennaltaehkäistä kuin siivota sotkut jälkeenpäin. Euroopan parlamentti tunnustaa ne pyrkimykset, joita on tehty, kun on pyritty rationalisoimaan apua jota tarjotaan. Tarpeellinen yhteistyö ja koordinointi on tärkeässä asemassa. Vielen Dank, Herr Kollege Stavrakakis. Meine Damen und Herren. Kiitos, kollega Stavrakakis. Aloitimme kovin täsmällisesti, hyvät naiset ja herrat. Sen vuoksi tekisin kompromissin. Herra Pasku on tullut paikalle. Haluatteko vielä puhua? The civil protection mechanism. Pelastuspalvelun mekanismi on keskeisessä asemassa solidaarisuutta luomassa Euroopan unionin kyvyssä vastata katastrofeihin. Ulkoisen valiokunnan lausunto on sit ollut samaa mieltä esityksen pääsisällön kanssa niin, että voidaan siirtyä nykyinen ad hoc järjestelmä ennalta suunniteltuun järjestelmään kuitenkin jäsenvaltiolla on päävastuu edelleen pelastuspalvelussa. AFET-valiokunta on kiitollinen siitä, että on ennaltaehkäisyä korostettu enemmän. Siinä korostettu myös yhteistä riskinarviointia ja hätäsuunnitelmia. Meidän täytyy olla yhtenäisiä ja yhdenmukaisia myös solidarisuuslausekkeiden kanssa, kuten on nähtävissä meidän lausunnossamme ja mietinnössämmekin AFET-lausunnon tärkeä osa liittyy siihen, että saadaan aikaan kunnon tasapaino siinä, että voidaan yhtäältä nopeasti puuttua tilanteisiin, mutta myös huomioida ulkosuhteemme. Olemme myös kiitollisia rakentavasta lähestymistavasta ja, ja kun tuemme myös komission jäsen Georgieva ja ulkoisen hallintoa. Kiitos kollega Pasku. Kollega Vlasak ei ole paikalla. Joten valiokuntien puheenvuorot on nyt pidetty. Sitten ryhmäpuheenvuorot. Kollega Seeber, kaksi minuuttia aloittaa. Kiitos puhemies. Kuten sanottu, tässä pelastuspalvelumekanismissa näkee oikein hyvin mielestäni, ja kansalaisetkin pystyvät hyvin näkemään eurooppalaisen lisäarvon koska aina kun on kriisiä, tarvitaan apua ja tässä Eurooppa täytyy tulla kuvaan mukaan ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa täytyy antaa apua. Meille ryhmässä oli tärkeää se, että tämä alkuperäinen velvoite ja kompetenssi jää jäsenvaltioille, että he ovat ensisijaisessa vastuussa, kun niiden alueella on ihmisen aiheuttavia katastrofeja tai luonnon aiheuttamia. Siitä huolimatta on aina tapahtumia, joissa on tärkeää tehdä yhteistyötä. Ja meillähän on jo kokemuksia Euroopassa tässä, tästä, että on parannettu yhteistyö ja koordinaatio, ja sen vara voidaan rakentaa. Nyt on sitten tarpeen lähteä seuraaviin askeleisiin, jotta saadaan konkreettisesti rahaa käyttöön, joka on, mikä on tässä tehtykin. Yli 300 miljoonaa on nyt itse asiassa käytössä. Ja 70-30 jako Euroopan sisäisiin ja ulkoisiin kriiseihin on järkevä. On myös tärkeää, että ikään kuin opimme kokemuksistamme, joita on tähän mennessä kerätty, ja tässä on osoittautunut, että tässä on suurta lisäarvoa, jos, kun Eurooppa voi auttaa nopeasti, ja myös yksittäiset jäsenvaltiot voivat yhdistää voimansa. Tämä järjestelmä näistä yksiköistä, moduleista, joka on luotu, siinäkin on järkeä koska sitten voidaan sanoa jäsenvaltioissa, että tässä on minun erityisalainen asento tämän käyttöön, mutta koordinaatio sitten, niin sehän hoidetaan pitää, ja pitääkin hoitaa keskusjohtoisesti Euroopasta. Tämä järjestelmä, jossa jäsenvaltiot voivat itse päättää, että sovelletaanko nyt sitten yksiköitä, moduuleita, niin se tietysti sivuuttaa kaikki epäilykset, Se on looginen ja järkevä askel tässä ja toivottavasti mekanismi toimii hyvin. Ensimmäiset on tässä Filippiinien hirmumyrskystä ja on pystytty keräämään. Kiitoksia. Kiitos herra Seber ja sitten Rovaistarilla ryhmästä Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää komissiota, kuten myös puheenjohtajavaltiota Irlantia ja Liettua. He ovat kaikki myös uurastaneet kovasti, jotta tämä sopimus saatiin aikaan. Eli tammikuusta lukien me voimme käyttää uutta lainsäädäntöä. Katastrofien määrä on kasvanut kasvamistaan ja vahingot ovat myös 0,7 prosenttia koko maailman BKTL. Useiden viime vuosien aikana myös Euroopassa on ollut katastrofi, jotka ovat aiheuttaneet jopa paljon vahinkoa. 90 000 ihmistä on jopa kärsinyt niistä ja miljardeja on menetetty myös taloudellisesti. Minä uskon, että nämä luvut jo kertovat sen, että meidän täytyy puuttua tilanteeseen. Ja kaikki muistavat varmasti Filippiinien viimeiset tapahtumat. Katastrofien määrä ja vakavuus liittyvät tietysti suoraan myös ilmastonmuutokseen. Eli meidän täytyy ennaltaehkäisyyn panosta huomattavasti enemmän. Lissabonin sopimuksessa on nyt solidarisuuslauseke, jonka myötä jäsenvaltiolla on velvoite antaa keskinäistä apua silloin, kun katastrofeja sattuu, olipa kyse luonnon tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista. Tämä koskee sekä Euroopan unionia että unionin ulkopuolisia alueita. Neuvoston kanssa aikaansaatu sopimus poikkeaa aika lailla kunnianhimoisemmasta ehdotuksesta, jonka Euroopan unionin komissio teki. Se poikkeaa myös aika lailla siitä, mitä Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta perään kuulutti. Eli aika kaukana ollaan toiveista, mutta parempaan ei pystytty aikaan puutteenkaan takia. Neuvostossakin oli erimielisyyksiä, jotka tekivät neuvottelusta hankalat, eli lopputulos ei välttämättä ole kovin kunnianhimoinen, mutta sanottakoon vielä, että ennaltaehkäisyys on parempi kuin ruveta vahinkoja korjaamaan. Se on tehokkaampaa ja edullisempaa. Meidän täytyy totta kai vastuutonkantoa lisätään. Συνάδελφος Rebecca Taylor από τους Φιλελεύθερους. Kiitos kovasti. Rebecca Taylor seuraavana. The union... Alderyhmä. Unionin pelastuspalvelumekanismilla pyritään jakamaan vastuut jäsenvaltioiden välillä avustustoimissa. Jos tulee hätätilanne, kuten tulva, maanjärjestys, metsäpalo jäsenvaltiossa, ja sitten lähetetään avunpyyntö komission hätäpukeskukseen, joka sitten kierrättää pyynnön ja saadaan sitten jäsenvaltiolta kansainväliseltä järjestöltä apua. Tähän mennessä onneksi oman maani yhdistynyt kuningaskunta ei ole tarvinnut tällaista apua, mutta se on tehnyt kysy, kysy, kysymyksiä siitä, miten tätä voitaisiin käyttää, jos tarve tulee. Viimeaikaista erityisesti omalla alueellani sääilmiöt, tulvailmiöt ovat merkki siitä, että tästä ei välttämättä ole kaukana. Ja viime torstaina vasta kaupunki jossa toimistoni on joutu tulvan alle vaalipiirissäni. Tässä voidaan selkeästi nähdä koordinaatioroolin lisäarvo. Saadaan tehokkuussäästöjä, todennäköisesti voidaan välttää kaaosta ja siitä, että ihmiset tekevät samoja asioita samaan aikaan. Parannukset, joista on neuvoteltu, se, että resursseja tuodaan yhteen, on parannus. On monia ongelmia, joita on tullut esiin, mutta neuvottelussa on pystytty ne välttämään niin, että rahoitustasot on pidetty sillä tasolla, että tämä voidaan välttää. Jäsenvaltiot voivat pitää kansalliset turvallisuustiedot näistä äh, jaetusta asiakirjoista pois ja varmistettu, että jäsenvaltiot voivat vetäytyä pois näistä vapaaehtoisista reserveistä, jos tulee suuria katastrofeja kotona. Parlamentti pitäisi olla tyytyväisen äänestämässä tämän lainsäädännön puolesta. Kiitoksia. Sitten vihreiden puheenvuoro Satu Hassi. Hyvät kollegat, kiitoksia esittelijä Elisabetta Cardinille hyvästä työstä ja muillekin neuvottelijoille nyt käsillä oleva päätös unionin pelastuspalvelumekanismista tuo selkeitä parannuksia tähän 15 vuotta vanhaan yhteistyömuotoon

ECR Anna Rosbach. EU's civilbeskyttelsesordning spiller en central rolle i tilfælde af større... Kiitos puhemies. EUn pelastuspalvelumekanismi on erittäin tärkeässä asemassa, että voidaan puuttua hätätilanteisiin ja katastrofin Euroopan unionissa. Totta kai rajat ylittävät katastrofit edellyttävät myös rajat ylittäviä ratkaisuja. Siksi me tarvitsemme parempaa koordinaatiota Euroopan unionissa. Minä tulen itse alueelta, joka on myrskystä kärsinyt, mutta myös valtiosta, joka muiden unionin jäsenvaltioiden lailla on jo tehnyt kahdenkeskisiä sopimuksia, jotta voitaisiin vaihtaa laitteita, tietojakin katastrofien tapahtuessa. Pelastuspalvelu kuuluu ennen kaikkea jäsenvaltioiden harteille, kun järjestelmätkin ovat erilaisia maasta toiseen, kuten tarpeetkin. Ongelmana on se, että tämä ohjelma haluaa kaksinkertaistaa budjetin ja sitä emme voi hyväksyä, koska talousarvio on liian korkea. Kun jäsenvaltioiden kassat ovat harvinaisen tyhjiä näin aikoina, siksi näin suurta lisäystä ei voida hyväksyä. Jäsenvaltioiden on pystyttävä selviytymään ilman talousarvion lisäämistä. Kiitos. Sitten Rava Susa GUE-ryhmästä. Creio que este, este texto ficou um pouco das Kiitos, rouva puhemies. Teksti ei ole oikein sitä, mitä halusimme, koska ennaltaehkäisyn mielessä siinä ei menty niin pitkälle kuin mitä olisi ollut toivottavaa. Tietysti saavutettu sopu sisältää myös positiivisia näkökohtia, koska se laajentaa soveltamisalaa pelkästään ihmisten aiheuttamista katastrofeista niihin, jotka koskevat ympäristöä, rakennuksia, kulttuuriperintöä, siinä kunnioitetaan myös subsidiariteettia. Eli jäsenvaltion pyynnöstä vain mekanismi voidaan ottaa käyttöön. Se ei millään tavalla sekaannu jäsenvaltion asioihin vastoin sen tahtoa. Siinä mielessä se varmaan on hyvä solidaarisuusväline. Tietysti katastrofien määrä on lisääntynyt, mutta ne tietysti aiheutuvat ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten kapitalismi tuhoaa ympäristöä ja luontoa. Ja se toimii sillä tavalla, että se on haitallista luonnolle. Taustalla on kapitalismin ahneus ja silloin kun katastrofeja tapahtuu, täytyy vastata nopeasti ja tehokkaasti ja reagoida. Joten mielestäni sopimus on askel eteenpäin. Haluaisimme että tulee selväksi, että Tätä ei voida käyttää missään olosuhteissa sotilaallisiin tarkoituksiin. nový mechanizmus v oblasti civilnej ochrany zlučujúci do jedného dokumentu doterajšie dva právne nástroje spoločenstva vytvára predpoklad pre zjednodušenie pravidiel a mechanizmov aktivácie. sen perusteella, että yhä enemmän katastrofeja sattuu pitkin Eurooppaa. Se edellyttää myöskin sitten parempaa yhteistyötä ja valmiutta Euroopassa. Meidän pitää olla mahdollisimman tehokkaita ja nopeita. Siksi siihen tarvitaan tällainen hätäapupalvelu. <clears throat> Tämä, tämä EU-palvelu on sikäli vain täydentävää ja nojautuu tietysti sitten myöskin paikallisten toimijoiden apuun. Tämä on aina otettava huomioon tässä työssämme. Kiitos. Sitoutumattomat herra Obermeier. Pidän hyvänä tätä ehdotusta, jossa jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu ja koordinaatio sitten on vain EU-tasolla ja määrärahat ovat parannettuna. Täytyy kiinnittää huomiota myös ennaltaehkäisyyn ja tehokkaat hallintasuunnitelmat. niistä vaihdetaan parhaita käytäntöjä ja tietoja. Tämä on oikein hyvä. Tätä toivoisin EUlle laajemminkin. Opitaan toisiltamme, mutta mitään ei ole pakko tehdä. Tietysti täytyy pystyä kattamaan monenaikais, monet samanaikaiset katastrofit. Täytyy saada per, henkilökuntaresursseja käyttöön. Muuten voi tulla tässä vaarallisia pullonkauppoja. Reservi, resurssien yhdistäminen reserviin on tärkeä toimi. Ja toivottavasti sen myötä kuitenkin tätä välintä täytyy mahdollisimman vähän käyttää. François Grostet. Kiitos, Kiitos, puhemies. Pitää paikkansa. Luonnonkatastrofia on yhä enemmän kautta maailman liittyen ilmastonmuutoksiin, jotka vain pahentavat riskejä. Katastrofit ovat joko ihmisen tai luonnon aiheuttamia, mutta inhimillinen ja taloudellinen vahinko on aina suurta. Nyt on arvioitu raskaita 15 000 uhria, 30 miljoonaa euroa kymmenessä vuodessa kuluina katastrofien vuoksi. Eurooppalainen pelastuspalvelun mekanismin täytyy olla yksinkertaisempi. Sitä oli yksinkertaisesti ja, ja kiireellisesti. Me tarvitsemme mekanismi, joka on kunnianhimoisempi ja nopeammin reagoiva, koska hätätilanteessa Euroopan unioni ei voi ruveta improvisoimaan. Jos ajatellaan neuvoston vastaakoisuutta, niin sitä hankalampaa sitä ymmärtää. Nyt täytyy vahvistaa yhteistyötä ja koordinaatiot jäsenvaltioiden kesken. Pitää paikkansa, että haluaisin sanoa, että vihdoinkin sitten Barnien mietin vuodelta 2006, niin aika monta vuotta on kulunut ennen kuin saatiin tämä ohjelma. Totta kai meillä on myös mahdollisuus reagoida nopeasti myös Euroopan mittakaavassa. Tämä on askel kohti voimavarojen yhdistämistä. Tämä on konkreettinen toimi myös. Siinä Eurooppa voi tuoda todellista lisäarvoa. Yhteistyö pelastuspalvelussa tukee myös väestöä, koska 80 prosenttia eurooppalaisista on ollut sitä mieltä, että katastrofitilanteessa on tehokkaampaa koordinoida voimia kuin yksin toimia. Eli tämä on pragmaattisempaa ja suojavampaa Eurooppaa kansalaistenkin kannalta. Kiitos, Rova Grostet. Herra Tapoide seuraavaksi. Biztos a mostani javaslat bizonytja hogy tanultunk. komission jäsen hyvät kuulijat tämä ehdotus on osoittanut että olemme pystyneet oppimaan kokemuksista. Meillähän Unkarissa oli strategia, tässä tämä punaliitekatastrofi, se oli suurin teollisuuskatastrofi. Ja Romaniassa oli sitten kultakaivoskatastrofi ja meillä oli siitä myös seurauksia. Minulle sopii se, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle siitä, että miten paljon resursseja niillä on käytössä. Näin yhteistä toimintaa voidaan parantaa. Pidän välttämättömänä, että tämä hallinnointikeskus perustetaan. Kuitenkin, mitä sitten teollisuus- tehdään, siinä on vielä paljon tehtävää. käytössä olevat rahastot eivät riitä. Uh, Edustaja Natal, uh, uh, puhemies, komissaari, tällainen siviili pelastusjärjestelmä edellyttää rahaa Nämähän rahat ovat kansallisvaltioiden käsissä. Tässähän otetaan nyt sitten jäsenmailta rahaa ja sitten se luovutetaan heille takaisin ikään kuin pakettina. Yksi käsi ottaa, toinen antaa tässähän on kyseessä epä, epätoivoinen yritys saada kansalaiset rakastamaan Euroopan unionia hetkellä, jolloin sen suosio on pohjamudissa tässä yritetään sitten ojentaa auttava käsi hädänalaisille tulipalojen, myrskyjen, tulvien uhreille. Tämähän on nähty Filippiineillä hiljakkoina, mutta täytyy kehua, me, mitä perittävät ovat tehneet, me olemme saaneet 60 miljoonaa puntaa tällaisten pelastusalusten rakentamiseksi. Kansalaisetkin ovat antaneet 70 miljoonaa puntaa lahjoituksina. Tämän jo olemme tehneet katastrofien sattuessa. Ei siihen tarvita mitään Euroopan unionin kanavointikanavaa propagandan tarpeisiin. Herra Stojanov ei ole salissa. Seuraavana seuraavaksi herra Schnellhardt. Kiitos rouva puhemies, hyvät näistä herrat. Luonnonkatastrofia on aina ollut, niitä tulee tulevaisuudessakin. Minun vaalipiirissäni oli kesällä suurin tulvakatastrofi, jota pystyy edes kuvittelemaan. Sen vuoksi mielestäni on tärkeää, että tässä eurooppalainen solidaarisuus puree ja eh, toimii eri muodoissa. Ja nykyisen asetuksen arviointi on hyvä mahdollisuus saada aikaan parempaa tehokkuutta, koska juuri tässä ja mm, viime kuukausien kehityshän on osoittautunut, että tässä meillä on vielä paljon tehtävää ja parannettavaa. Tuen siis kovasti sitä, että tämä hätäapukeskus perustetaan. Tässä on er, vielä tehtävää, että alueet tekisivät yhteistyötä toistensa kanssa. Sitä täytyy todellakin parantaa. Tämä turvakatastrofissa koettiin, kun joen yläjuoksulla kaikki eh, toimet tehtiin, niin, tai jos siellä olisi ryhdytty tarvittamaan toimenpiteisiin, niin ajoksella olisi ollut sitten tuhot pienemmät. Tässä voidaan Euroopan toimia. Ajatellaan maaseudu, maaseutu, maa, maa, talousrahastoja, voidaanko sieltä käyttää sitten määrärahoja tässä suhteessa. Mutta yhteisistä puutteista täytyy vielä puhua. Miten pitkään sitten kesti ennen kuin katastrofirahasto saati rahaa käyttöön? Aikaa tarvittiin aivan liikaa. Ja nyt sitten kun näen, miten yritykset kärsivät alueella, niin kun komission lupa ei ole vielä saatu, että rahaa voitaisiin käyttää, niin sitten kyllä ajattelen, että tässä täytyy paljon nopeammin ja tehokkaammin toimia ja saada aikaan parempaa koordinaatiota, eikä jättää yrityksiä pulaan byrokraattisten esteiden vuoksi. Uh, Kiitos, Terva Sharbu. Kiitos, puhemies. Tämä Filippiinien hirmumyrsky osoittaa, miten yhä useammin katastrofeja sattuu. Siksi va, tulevaisuudessa joudutaan varmasti yhä useammin tällaisten tilanteiden eteen, vaikka me tiedämme, että ilmiöiden määrä ja vahvuus vain kasvat, niin me emme pysty tietämään, koska niitä sattuu. Siksi meidän täytyy pystyä toimimaan, reagoi nopeasti ja tehokkaasti. Uusi pelastuspalvelumekanismi auttaa nimenomaan tässä. Me voimme tämän ehdotuksen myötä huomattavasti parantaa nykyistä mekanismia. Me pystymme paremmin arvioimaan riskejä myös minkälaisia valmiuksia julkisella puolella on toimia. Kyse ei ole mistään pinnallisesta ohjelmasta, vaan todellisesta muutoksesta solidaarisuuden hyväksi. Tämä voi auttaa ihmishenkien pelastamisessakin. Kiitoksia teille. On kollega Natalilta sininen kortti, joka haluaisi esittää teille kysymyksen. Sopiiko? Herra Natal, olkaa hyvä. alastareksi η συνάδελφος Μπόρτζαν έχει το λόγο. Sininen kortti käännykään sitten herra Borsan. Katastrofe ne poznaje državne granice. Eh, eh, koska luonnonkatastrofit, teolliset katastrofit eh, ulottuvat, eivät kunnioita valtion rajoja, yhteistyötä tarvitaan. Valitettavasti luonnonkatastrofit ovat viime vuosina tulleet yhä yleisemmiksi, kun vastaavasti, taas, vastaavasti tähän suunnatut avustusrahat on leikattu 380 miljoonaa. Kroatia on, on hyvin tulva-altis talvisin, kuten muunkin osa Keski-Eurooppaa ja samoin sitten kesällä raivoavat Välimeren alueella tutut metsäpalot. Meillä on hyvinkin hyvät kokemukset pelastuspalvelumekanismista ja pelastusjärjestelmistä, jotka toimivat kaikissa olosuhteissa. Meidän pätevät lentäjämme esimerkiksi ovat auttaneet Israelissa asti metsäpelojen sammuttamisessa, puhumattakaan sitten lähempänä Montenegrossa ja muulla Balkanilla. Mitä sitten tulee rahaston raho, määrärahojen lisäämiseen rajat ylittävällä tavalla, se auttaa myöskin ra- naapurimaita. Kollega Natal haluaisi kysyä teiltä kysymyksen. Ei käy. Uh, give the floor to... Sitten annan puheenvuoron kollega Smolkovalle. Slavo. Kiitoksia, puhemies. katastrofit eivät ole mitään Sattumavaraisia vaan niitä nähdään lähes joka päivä ja ne vaikuttavat lähes jokaisen elämään. Mietintö on hyvä ja voin tukea sitä, koska sen myötä voidaan lisätä hätätilanteessa kansalaisten turvallisuutta. On kyse myös valmiustilasta, jonka ansiosta voidaan tuhansienkin henget säästää. Olen iloinen, että me voimme nyt vahvistaa pelastuspalvelun mekanismia, jota rahoitetaan tehokkaammin Jollakin aloilla me voimme myös yksinkertaistaa menettelyjä. Me tiedämme, että ei enää ei voida puhua pelkästään rajojen sisällä tapahtuvista katastrofista ja siksi meidän täytyy myös ottaa mukaan solidaarisuusrahasto näihin mekanismeihin. Pelastuspalvelu varmasti vahvistuu myös ennaltaehkäisyn osalta, ei pelkästään Euroopan unionissa, vaan muualla. Kiitos. Ennen kuin siirrytään menettelyyn ilman haluaisin antaa puheenvuoron kollega Vlasakille, joka pitää rikivaliokunnan puheenvuoron. Pieknie, pani předsedkynie, pani komisarsko, dámy a pánové. Puhemies, komission jäsen, hyvät naiset herrat. Me tiedämme kaikki, että että uuden ehdotuksen Ajatuksena on yhdistää nämä eri säädökset. Neuvottelussa ehdotuksesta todettiin, että nyt on korkea aika hyväksyä tämä ehdotus, koska edellinen rahoituskausi loppuu tähän vuoteen. Menettelyjä halutaan yksinkertaistaa yhteisrahoituksessa, pelastuspalvelussa ja mahdollistaa toiminta myös poikkeustapauksissa kolmansissa valtioissa. Rekivaliokunnan näkökulmasta haluaisin vielä sanoa, että perusedellytykset pelastuspalvelun käyttämiselle pitäisi olla se, että, sitä, että tuomintaa suoritetaan mahdollisimman alha, äh, lähellä varsinaista katastrofipaikkaa koska aluehallintoviranomaisilla on usein parhaimmat ratkaisut käytössä. Menettelyssä ilman puhujalistaa. Kaksi nimeä. Ensimmäisenä edustaja Matula. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Olen sitä mieltä, että paikallisia alueviranomaisten osallistuminen on erittäin tärkeää hätätilanteissa pelastuspalvelun alalla. Meidän täytyy pystyä yksi, vahvistamaan yhteistyötä raja-alueilla yhteisissä toimissa. Meidän täytyy myös määräyksiä jotenkin yhtenäistä, kun meillä on nyt uusi pelastuspalvelumekanismi. Näin voimme myös nopeammin havaita katastrofeja ja puuttua niihin nopeammin. Me voimme myös yhteistä ennaltaehkäisyä vahvistaa. Se, että meillä on rotaatiojärjestelmää kuljetuksessa ehkä voi myös helpottaa avun antamista varsinkin syrjäisimmille seuduille. Koordinointi paikan päällä on tärkeää myös vapaaehtoisreservien osalta, koska niidenkin avulla on pystytty hyvin nopeasti puuttumaan tilanteisiin. Vapaaehtoisvoimien koordinointi asiantuntijoiden kanssa lisää myös valmiuksia. Haluan kiittää mietinnön laatiaan. Pereira. Sitten edustaja Ferreira. Signora komissaria, na pressa de lhe fazer o telhado e que telhado... Komissio jäsen. Tässä on oltu kiiressä ja ehkä tässä on jätetty yksityiskohtia käsittelemättä tietysti. Ennaltaehkäisy on olennaista katastrofeissa. Estetään tuhoja etukäteen. Viittaisinkin parlamentin päätöslauselmaan tästä, mutta ette ota huomioon kuitenkaan kaikkia suosituksia. Esimerkiksi ennaltaehkäisy, jotta voidaan yksilöidä riskitekijät, kuten riskit rannikoilla, metsäpaloriskit, haavoittuvassa asemassa olevat alueet ja niin edelleen. mitään näistä ei ole otettu tarpeeksi huomioon. Myöskin eltatehkäisyssä odottaisimme solidaarisuusrahastoasetuksen uudelleenarviointia, jonka myötä saataisiin sitten joustavampaa ja nopeampaa toimeenpanoa määrärahoihin. Thank you. Kiitoksia. Äh, kiitos kovasti kaikista puheenvuoroista ja kommenteista. Äh, neljä seikkaa. Ensinnäkin äh, tähän, äh, tämän lainsäädännön taakse valistettiin äh, kansalaisten tahto, koska 90 eurooppalaisilta äh, kertovat meille, että, että, että, että haluavat yhdistää voimansa tällaisten katastrofien edessä turvataksensa henkensä ja toimeentulonsa. Toisekseen me voimistamme solidaarisuutta juuri siellä, jossa se on järkevintä. Me voimme vielä tehdä enemmän, missä voimme tehdä enemmän kansalaistemme hyväksi. Tää, useimmat katastrofit ovat paikallisia, siellä solidaarisuudella ei juurikaan ole sijaa, mutta sitten tämä loppu 10 prosenttia sattuu sellaisilla alueilla, jossa jossa meistä on todella iloa. Vähemmän ihmishenkiä menetetään, vähemmän taloudellista vahinkoa koituu. Pelastuspalvelumahdollisuuksia on aina parannettava aina kun tehdään yhdessä työtä, e, kun ollaan yhteisrintamassa torjumassa katastrofeja. Työ on paljon tehokkaampaa. Niin ikä haluan korostaa sitä, että meillä on solidarisuusrahastosta myöskin äh, mahdollisuus ammentaa, koska olemme tehneet työtä yhdessä valmistaaksemme sen, että solidarisuusrahasto ja mekanismi voivat sitten tehdä yhteistyötä yksinkertaisen menettelyn kautta niin, että saadaan nopeasti ja tehokkaasti voimat kentälle. Mitä läheisyysperiaatteeseen tulee, me olemme tämän äh, järjestelmän rakentaneet tyvestä puuhun ulottuvaksi järjestelmäksi eikä toisinpäin ja hyvä, että monet ovat sen huomanneet puheenvuoroissaan ja äh, kehuneet meidän hyvää työtämme yhdessä parlamentin ja äh, jäsenmaiden kanssa. Sitten kauneksi lopuksi neljäs seikka. Niin tässä on kysymys kustannustehokkuudesta ennen kaikkea. Tässä on kysymys siitä, että, että luodaan tällainen valmistautumisen ennaltaehkäisyn kulttuuri, joka tulevaisuudessa tulee olemaan äh, ehdottoman välttämätön nimenomaan ilmastonmuutoksen johdosta kun Äh, äh, ennaltaehkäisy äh, säästää selvää rahaa. Niin ikään reaktion, vastareaktion koordinointi on tärkeää, koska siinä kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Me odotamme innoissamme voida jatkoyhteistyötä teidän kanssanne, niin kuin tähänkin asti on tehty, jotta todellakin saamme kansalaistemme elämän, elämälle parannusta ja iloa hyötyä. Kiitos komission Georgieva ja sitten esittelijä Elisabetta Gardini. Vielä kiitos puhemies kaikille puhuneille kollegoille ja myös komission jäsenen. Minä uskon, että nyt puhutaan hyvin tärkeästä asiasta. Puhumme solidaarisuudesta, Eurooppa hengestä, kansalaisista, jotka tänä päivänä haluavat enemmän Eurooppaa ja toistan. Tämä on asia, joka on aika harvinainen nykyään, mutta se on kuitenkin jotain, joka toimii. Jos ajatellaan omaa maatanikin, varsinkin Venetsiaa, ja siellä on nyt eurooppalainen toimi harjoituksessa, jossa on yhdistyneestä kuningaskunnasta, Virosta, Unkarista ja tietenkin tällaista myös joukkoja harjoittelemassa yhdessä. On kyse mekanismi, joka jo toimii ja nimenomaan siinä on kypsynyt kokemuksia, joten myötä tämä on vielä tehokkaampaa. Ei ole kyse niinkään varoista, joita sinne pannaan. Se on nyt vielä aika vähän, kun tiedämme, että kuinka paljon ennaltakin voi panna, miljardejakin, mutta ainakin aina sanoa, että ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin vahinkoja ruveta korjaamaan jälkikäteen. Vielä yksi asia. Viime viikolla oli myös pelastuspalvelun vapaaehtoisväen kokoontuminen Friuli Venetsiassa. Ja siellä syntyi alun perin italialainen mekanismi, joka sitten on muualla tullut tunnetuksi. Giuseppe Zamberletti oli tässä perustama sitten olen iloinen, että nyt olemme ymmärtäneet sen, mistä oikein on kyse, nimenomaan yhteisöstä, joka 40 vuoden ajan on kärsinyt maanjäristyksistä. Ja vielä siellä tällaisella alueella, jolla on vain runsas miljoona ihmistä, niin siellä on kuitenkin vapaaehtoisia, ja me olemme tämän laskeneetkin viimeisen kymmenen ajalta, niin heidän työn se arvo on jopa 200 miljoonaa euroa ollut tuolla alueella pelkästään. Eli tässä on se ajatus pelastuspalvelussa, että kuuluu tiettyyn yhteisöön ja osoittaa solidarisuutta. Se, että voi vielä taata tulevaisuuskin ja palauttaa aluetta yhteisö kuntoon, jonka voimme antaa sitten tuleville sukupolville. Tässä on se myönteinen merkitys jota Euroopan unioni voi tarjota. Eli kiitos tästä vielä ja uskokaa vain, niin huominen äänestys voi olla pieni äänestystoimena, mutta tärkeä askel kuitenkin. Vielä kerran kiitos myös komission jäsenelle kaikesta, mitä hän on tehnyt ja vielä intohimolla ja sydämellään. Tähän päättyy keskustelu. Kiitos Rova Gardini. Vikarinin mietinnöstä äänestys on tänään 11.30. Istunto keskeytetään, kunnes palaamme äänestyksiin.